päättyy ja hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme kollega Lamasuurin mietintöön perusopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Kappale 12 alkuperäisteksissä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, vastaan äänet, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16 alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 kohta alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 alkuperäistekstissä nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36, tarkistus 4, nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi alkuperäisteksti kappaleessa 36 nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja seuraavaksi johdantosan kappale C, tarkistus yksi puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja seuraavaksi alkuperäisteksti samaisessa johdantosan kappaleessa kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta äänet, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi nimenhuutoäänestys toisesta osasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja vielä lopuksi koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt voimmekin antaa puheenvuoron lyhyesti kollegan Lamassuurille. Olkaa hyvä. Voilà, je remercie, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollegoiden enemmistöä, jotka tukivat mietintöä. Ja halusin nyt poikkeuksellisesti puheenvuoron, koska tämä on viimeinen mietintö, jonka esittelijänä olen 27 vuoden jälkeen täällä Euroopan parlamentissa. Merci, cher collègue. Kiitoksia kollegat. Merci. Me... Eli kiitoksia. Mutta nyt sitten rankaisen teitä kahdella lisää lauseelle. Vuonna 1989 minä tulin tänne. Tämä oli silloin poliittinen rajallinen foorumi. Se koski vain yhtä osaa Länsi-Euroopasta rautaisiripun takana. Ja parlamentti, josta muutaman viikon kuluttua lähden, on todellinen parlamentti, todella eurooppalainen parlamentti, jolla on lainsäädäntövaltuuksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, tietysti omaa ryhmääni, mutta sen jälkeen myöskin muita työntekijöitä parlamentissa, poliittisissa ryhmissä, avustajia. Haluaisin kiittää heitä yhteistyöstä. Ja teidän ansiostanne, kollegat, olen oppinut, että keskustelu, vuoropuhelu, vastavuoroinen kunnioitus, kompromissien etsintä, yhteisen edun tavoittelu on, ovat paljon tehokkaampia kuin yhteenotto, johon liian usein syyllistetään kansallisella tasolla. Monet kansallisista parlamenteista ja sitten yksi paikka vielä Atlantin toisella puolella voisivat oppia aika paljon meistä. Itse olen ollut nimetön ja ylpeä työntekijä Euroopan parlamentissa ja olen ollut mukana rakentamassa Eurooppaa. Seuraavassa parlamentissa, johon minä en enää tule, toivon, että enemmistö, joka nyt ilmaisi kantansa, olisi yhtenäinen ja mukauttaisi EUta tämän vuosituhannen uusiin haasteisiin. Kiitos. Colleague Lamassoure, you have felt the undivided... Niin kollega, te tunsitte jakamattoman tuen työllenne ja viesteillenne jotka lähetitte. Ja tietysti me kaikki olemme nähneet, millaista työtä olette tehneet lähes 30 vuoden aikana. Eli parlamentti toivottaa teille kaikkea hyvää tulevissa toimissanne. Eli seuraavaksi Bresson mietintö. Eli perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta. Eli tarkistus kaksi nimen hutuäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti hutuäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus kolme Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohdan kahdeksan alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä. Äänet puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 10 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 24 alkuperäinen teksti ensimmäinen, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten kohta 28 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdatusosakappale J. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatusan kappale K nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Spinellin mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EUn institutionaalisessa kehyksessä. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 9 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 7 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 13 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 15. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta 42 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten koko päätösasmaesitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rangelin mietintö Euroopan oikeusasemiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot. Eli tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 23. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 19. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa? No täällä on vähän erilaisia kantoja, eli tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten kohta kolme tarkistus, alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Ja sitten toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33, äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10 muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistukset 14.35 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistuksen 21 toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1 muutettuna. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi muutettuna. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten koko asetusesitys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ainutlaatuinen teksti parlamentista. Ja sitten päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. We move to... Siirrytään sitten Foxin mietintöön. Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka. Yksi äänestys Koko päätöslauselmaesityksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Kuuttalandin mietintö torjunta-aineiden kestävä käyttö. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 5. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa. Kohta viisi Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta seitsemän, Alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 kahdessa osassa ensin nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osa äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 6. Äänestys alkaa, ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 7 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Ja sitten toinen osa, samoin äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti kahdessa osassa kohta 17 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 22. Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty ja 25 kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa kohdasta 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 42 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 9. Nimenhuutoäänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa tarkistuksesta 9 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 20D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 21D, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty. Tarkistetaan. 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten kohta 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 58. Siinä äänestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa myös huutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Ja sitten 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 61 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sekin äänestys alkaa. Tarkistus neljä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, niin 10. Tarkistetaan 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja olikin hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 28. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aika suurella enemmistöllä. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatosan kappale D. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten viho viimeiseen. Niin, se oli hyväksytty. Ja viimeinen, eli Beletin mietintö rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano. Yksi äänestys olisi vielä jäljellä. Kohta seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Hyvää iltapäivän jatkoa. we start uh, the explanation. Aloitetaan äänestysselitykset, joten voisinko saada pyytää lähtemään hiljaisesti täältä tilasta ja antaisin ensimmäiseksi puheenvuoron kolmelle kollegalle, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa kalastuskumppanuussopimuksesta EUn ja Norsun rannikon välillä. Eli kollega, kollega Joa Ferreiran mietintö on kyseessä. Ja ensimmäinen puhuja on. Tai ehkä odotamme 30 sekuntia vielä, mutta ei yhtään sen enempää. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Ja ensimmäiseksi äh, käsittelemme suositusta EUn ja Norsunluurannikon välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Äh, kollega Ferreiran äh, suositus ja mietintö. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron kollega Aguilera Garcialle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja aion nyt olla aika tarkka tämän minuutin kanssa arvoisa puhemies. Minä tuin tätä kalastussopimusta. Nämä ovat tärkeitä sopimuksia niille maille, joiden kanssa sopimukset allekirjoitetaan, mutta myöskin Euroopalle. Kyse on pienestä maasta, norsunluurannikko, siellä on vain 20 miljoonaa asukasta. Ja tämän lisäksi maassa on ollut paljon levottomuuksia ja sisällissota. Ja se on pahentanut eriarvoisuutta maassa. Ja siksi sopimuksen allekirjoittaminen norsunlurnikon kanssa, vaikka siellä kalastusala ei ole kovin suuri, niin tämä on kuitenkin myönteinen solidaarisuuden osoitus – ja näin EU voi tukea tätä maata. Ja lisäksi tästä on hyötyä kalastusalalle, erityisesti tonnikalan kalastajille. 30 vuotta on kulunut edellisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle. Aguilera Garcia. Ja sitten eh, kollega Hannan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia, varapuhemies. Niin, Norsulurannikolla on pitänyt kiirettä. Hiljattain oli sekoilua lipun kanssa ja sitten Saksan ulkoministeri twiittasi jotakin, että on aivan, aivan osoittaa suurta solidaarisuutta heitä kohtaan. Ja nyt tämä kalastuskumppanuussopimus, no me kaikki olemme äänestäneet kymmenistä, ellei, ellei sadoista tällaisista kalastuskumppanuussopimuksista Afrikan maiden kanssa ja olen aina valitellut sitä, että Euroopan kalastuksen tila on heikko ja sitä johdetaan heikosti. Ja mietin, että voisimmeko tässä miettiä uutta tulokulmaa tähän asiaan nyt. Pohdimme tässä norsunluurannikkoa ja sehän on Afrikassa tällainen ikään kuin siirtomaavaltio edelleen Euroopalle. Sieltä tuodaan valtavat määrät raaka-aineita, vaikkapa vihreitä, vihreitä kahvipapuja, ei valmista kahvia, raaka suklaata voi tuoda, mutta ei valmista suklaata. Eli mehän tässä ikään kuin kannustamme omalla talouspolitiikallamme tällaiseen toimintaan. Ja se pitää afrikkalaiset köyhinä ja se maksaa kuluttajille Euroopassa rahaa. Ja parasta tässä olisi hylätä yhteinen maatalouspolitiikka. Kiitokset kollega Hanan. Ja sitten Sean Kelly, olkaa hyvä. And particularly highlight the important opportunities it brings for the EU on tärkeää ottaa nämä mahdollisuudet, joita se tuo Euroopan, Euroopan unionille ja myöskin kestävyys, jota se tuo kalastuksen. Kestävyys on kala, kalastuspolitiikan keskeinen elementti ja sen takia olen tyytyväinen tähän sopimukseen, joka kiinnittää tähän seikkaan hyötyä. Tämä on tärkeä askel kestävässä kehityksessä eh, kalastuksen alalla ja tämän kumppanuuden tulee tätä kehitystä tukea. Myös pidän hyvänä tämän kumppanuussopimuksen molemminpuolista luonnetta, keskinäistä, keskinäisen hyödyn luonnetta. Ja se, siinä varmistetaan, että näiden kalastus, kalavarojen käyttö tapahtuu ympäristötietoisella tavalla. Se on tärkeä prioriteetti, ottaen huomioon meriekosysteemin ja kaikkien osapuolten tarpeet ja edut. Olen kiitollinen esittelijälle ja varjoesittelijöille ja tästä tärkeästä tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitokset eh, kollega Keli. Sitten siirrymme toiseen eh, kollega Ferreiran mietintöön, joka koskee EUn ja Norsulurannikon välistä kalastuskumppanuussopimusta. Se on päätöslauselma. Ja annan kollega Hannanille puheenvuoron. Olkaa hyvä kollega Hannan. Hän on poistunut jo voimme jättää tämän sopimuksen ja siirtyä seuraavaan mietintöön joka on kollega salafrancan mietintö eun petosten torjuntaohjelmasta ja aivan ensimmäiseksi kutsuisin eh, kollega zdrojewskin käyttämään puheenvuoron. olkaa hyvä. we wczorajszej debacie która była dość intensywna i krótka nie Lyhyen keskustelun aikana en ehtinyt esittämään kantaani uudesta ehdotuksesta ja tarkistuksista. Tämä on yksi tärkeimpiä osia tätä mietintöä. Ja tällä tavalla meidän ei pidä lisätä byrokratiaa, vaan luoda mekanismeja, joiden avulla voimme hyvin yksinkertaisesti poistaa kaikki petokseen viittaavat asiat. Ja monet tukivat tätä mietintöä juuri siksi, että hyväksyttiin monia tarkistuksia, jotka paransivat alkuperäistä tekstiä ja haluaisin kiittää esittelijää siitä. Kollega Strojevski. Sitten edustaja eh, Notis Marias, olkaa hyvä. Η καταπολέμηση της απάτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια σημαντική δράση την οποία βεβαίως πρέπει να είναι. Kiitos puhemies. Niin Petos on sellainen asia, jota vastaan meidän kaikkien tulisi taistella, mutta se, minkä minä haluaisin tässä ottaa esiin, on se, että tietyissä maataloustuotteissa, esimerkiksi maidossa, niin sitä tuodaan Albaniasta Kreikkaan ja lätkäistään kreikkalaiset etiketit sitten kaupassa päälle. Tämä koskee muitakin maataloustuotteita, esimerkiksi lihaa, jota tuodaan Skopjesta Kreikkaan ja taas laitetaan kreikkalaiset etiketit siihen tuotteeseen. Eli tämä on ihan tietyn tyyppistä omanlaistaan petostoimintaa ja sitä vastaan tulisi taistella voimakkaasti Euroopan komission johdolla. Eli meillä tulisi olla hyvin konkreettisia toimia ja myös rangaistuksia, sanktioita tämän tyyppisiä toimijoita kohtaan eri maissa ja erityisesti näitä kahta mainitsemaani maata kohtaan niiden liittymistä valmistelevan välineen puitteissa. Rangaistuksia voisi niihin kohdentaa. Kiitos kollega Marias ja näen, että Eh, kollega hannan on edes, entisestäänkin lyhentänyt meidän istuntoamme häipymällä täältä jolloin siirränkin puheenvuoron sitten suoraan kollega mamikensille. Kiitos. Colleagues, the recent report of the Court of Auditors gives us figures in 20... Kiitoksia. Vuoden 2017 raportista on puhuttu miljoonista euroista joita on käytetty, mutta vain 15 prosenttia näistä varoista saatiin perittyä takaisin. Osa niistä käytettiin väärin maatalousalalla ja talousedut ja erityisesti EUn uskottavuus ovat kärsineet, koska ei ole mitään eurooppalaista mekanismia petosten havaitsemiselle. Ja kollegat, jos haluamme torjua petoksia. Emme voi luottaa pelkästään kansallisiin viranomaisiin, koska joskus he ovat itsekin mukana petoksissa. Pidän hyvänä komission ehdotusta, jolla tuetaan EUn taloudellisia etuja, ja pidän hyvinä tarkistuksia, joita on tullut Salafrankan mietintöön eri tahojen ja virastojen, kuten Olafin ja Eurojustin, pitää tehdä yhteistyötä. Ja me tuimme tätä. Kiitos. Kiitokset kollega Mamikin. Sitten edustaja pospil olkaa hyvä. paní předsedající já jsem podpořil tuto. kiitoksia puhemies niin minä tuin tätä mietintöä. Haluan kiittää parlamenttia tämän näiden tarkistusten hyväksymisestä, koska ne paransivat tätä ehdotusta. Talousrikoksia ja petoksia vastaan tulee taistella voimakkaasti. Valitettavasti tätä työtä ei ole tehty samalla innostuksella kaikissa jäsenvaltioissa. Saman aikaan on loogista, että Euroopan parlamentti ja muut Euroopan unionin toimielimet toimivat tässä asiassa voimakkaasti. Niillä on oma intressinsä petosten vastaiseen työhön. Petoksia pitää tutkia, niitä pitää tutkia tehokkaasti ja tämä ohjelma auttaa siinä. Me tarvitsemme lisää rahaa hallinnollisille e-, elimille, poliisille, oikeuslaitokselle. Nämä varat ovat tärkeitä, jotta on tarvittavat välineet käytössä petosten vastaiseen työhön, joten olen oikein iloinen tästä mietinnöstä ja toivon, että se auttaa siinä, että tulevaisuudessa tilastotiedot ovat positiivisempia. Kiitokset edustaja Pospisil. Sitten siirrymme edustaja äh, Kadekin mietintöön, joka koskee läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja niin edelleen. Ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron edustaja Rupert Matthewsille. Uh, Kiitos puhemies. Äänestin mielelläni tämän mietinnön puolesta, koska se muuttaa sitä, miten kalakantoja täällä läntisillä vesialueilla hallitaan. Kaikki varmasti täällä ymmärtävät sen, että yhteinen kalastuspolitiikka vuosien mittaan on ollut ihan täysi katastrofi Euroopan kalataloudelle. Se on johtanut kalakantojen romahdukseen, työttömyyteen ja äh, lukemattomiin vaikeuksiin, kun valvonta lähtee ylätasolta alueelliselle tasolle, se on minusta oikea ratkaisu, mutta nyt tähän ei olla suinkaan ryhtymässä läntisillä vesialueilla. Britit ovat tässä asiassa olleet varsin aktiivisia. Minusta on häpeällistä, että Euroopan unioni ei oikeastaan pysty hallitsemaan näitä kalakantoja, eikä voi antaa tätä hallintatyötä pienempien yksiköiden käsiin, valtioiden käsiin, koska ne ymmärtävät kalakantoja, kaastusalueita ja ne tietävät, mitä tässä on pelissä, eli kestävyys. Ja toivottavasti Brexitin jälkeen ainakin me pääsemme tähän tulokseen. Kiitos. Kiitokset edustaja Matthews ja nyt sitten kollega Aguilera Garcia. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia. Jos tässä nyt on jotain myönteistä, niin se on se, että työsyystunnossa nyt ollaan hyväksymässä tämä teksti. Eli Atlantin läntiset aluevedet ovat säänneltyjä, siellä on selkeä monivuotuinen kalastussuunnitelma. Ja mielestäni tämä on erittäin myönteinen. Näin voidaan antaa enemmän vakautta kalatalousalalle. Olisi ollut hyvä, että olisi tehty jako etelä-pohjoissuunnassa, mutta No ymmärrän kyllä, että kyse on yli 4000 aluksesta, eli tämä on merkittävä alue. Ja olisimme olleet mielissämme, jos olisi enemmän rajoitettu viihdekalastusta verrattuna ammattimaiseen kalastukseen. Mutta meillä on nyt tämä suunnitelma, joka on hyvä, kun ajatellaan kalastusalan tulevaisuutta Atlantilla. Kiitos. Eh, kollega Aguilera Garcia. Ja sitten kollega Sean Kelly, olkaa eh, eh, er Kiitos puhemies. Niin minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minä uskon, että se on hyvä kompromissi ja että se auttaa kalastajia näillä alueilla jatkamaan ammattinsa parissa. Ja samalla se tehdään sellaisella tavalla, joka suojelee ympäristöä. Sehän on hyvin tärkeä asia, koska emme voi tyhjentää meriä kalasta aivan täysin, sillä silloin, silloin kalaa ei ole tulevaisuudessa, eikä ole sitten kyllä kalastajiakaan sen jälkeen. Siksi tämä onkin hyvä kompromissi. On oikein hyvä, että se saatiin aikaan. Ja minusta on hyvä, että sopimus tehtiin sillä se kattaa myös harrastajakalastajat. Sekin on tärkeä asia ja tämä päätöslausuma auttaa myös näitä vapaa-ajan kalastajia. Ja se auttaa yhtä lailla myös matkailua, joka liittyy kalastukseen. Kiitos. Kiitokset edustaja Keli. Ja nyt voimme siirtyä ähm, e, e, kollega Gardinin mietintöön, joka koskee unionin pelastuspalvelumekanismia. Ja tässä on kaksi äänestysselitystä. Ensinnä äh, kollega Stefano Maulu. Äh, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia. On tärkeää korostaa yhtä asiaa EU:ssa. Eli romanien asema, kun ajatellaan taloudellista apua. Tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys, erityisesti kun ajatellaan työllisyyttä. Kyse on kymmenistä miljoonista työttömistä Euroopassa ja erityisesti etelä Euroopassa. Italiassa tämä saattaa pian johtaa yhteiskunnallisen vallankumoukseen. Tämä on hyvin arkaluontoinen hetki, jota nyt edetään Euroopassa. Ja meidän täytyy nyt katsoa, miten voimme tukea EUn perustavia arvoja. Ja toivottavasti tällä tavalla voidaan siirtyä oikeaan suuntaan. Joskushan vähän liikaakin pyritään suojelemaan vähemmistöjen oikeuksia. Heidät pitää kotouttaa yhteiskuntaan, koska usein nämä vähemmistöt eivät pysty tekemään sitä, mitä haluaisivat. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä. Kiitokset eh, edustaja Maulu. Sitten edustaja Notis Marias, olkaa hyvä. O mekanismos politikis prostasias Kiitos. Niin Tämä EU-väestönsuojelumekanismi on hyvin tärkeä, erityisesti Etelä-Euroopan maissa, jossa luonnonkatastrofien kanssa on ollut suuria vaikeuksia. Äskettäin Attikassa oli suuria tulvia ja metsäpaloja oli myös Attikassa, jossa kuolonuhreja oli yli sata ja ne ihmiset, joiden kodit ovat palaneet, eivät ole vieläkään saaneet korvauksia. Eli hallituksen pitäisi todella tehdä tälle asialle jotain. Hallitus on nyt täysin kykenemätön mihinkään toimintaan, ei ole maksanut vieläkään korvauksia näille ihmisille. Tietenkin meidän tulisi tehdä myös muutoksia siihen, miten solidaarisuusrahasto toimii tämän tyyppisissä tapauksissa. Sen pitää toimia joustavammin, ehtojen pitää olla joustavammat. Kiitokset. Ja e, ymmärrän, e, että meillä on nyt vielä yksi puheenvuoro, äänestysselitys ja kollega Faria, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska EU pitää tehdä enemmän, kuin ajatellaan humanitaarisia kriisejä, joita jäsenvaltiossa saattaa olla tulevaisuudessa. Portugalissa meillä on tällainen mekanismi ja me olemme nyt ratkaisevassa vaiheessa, mitä tulee tämän suunnitelman täytäntöön panoon. Meidän pitää olla solidaarisempia jäsenvaltioiden välillä ja meidän täytyy muistaa, että tämä eurooppalainen pelastuspalvelumekanismi toimii tehokkaammin Euroopassa ja sillä on keskeinen rooli, kun mietitään yhteistä strategiaa, jonka avulla voidaan nopeasti puuttua ilmastohaasteisiin ja humanitaarisiin haasteisiin. Eli meidän pitää tehdä enemmän ja paremmin, jotta pystymme vahvistamaan pelastustoimia. Kiitoksia nyt sitten siirrymme kollega eh, Simona Bonafeen mietintöön, joka koskee veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksia. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja Igor Soltesille. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Niin on sanottava, että vesiresurssit ovat nyt hyökkäyksen kohteena koko Euroopan unionissa. Ja siksi on nyt tärkeää, tehdä asialle jotakin. Vesi on suuri ongelma myös Euroopan unionin tulevaisuudessa ja koko Euroopassa ja siksi meidän täytyy keskustella siitä, miten vettä voidaan uudelleen käyttää. Veden uudelleenkäyttö on siis hyvin tärkeä asia ja se edellyttää infrastruktuurin luomista, vedenpuhdistuslaitoksia täytyy kehittää ja tämä kaikki vaikuttaa tietysti muun muassa maatalouteen monella eri tavalla. Veden uudelleenkäyttö maataloudessa ja sen vieminen takaisin luontoon on asia, jota pitää harkita huolellisesti. Tässä painotettiin erityisesti maataloutta. Kiitos kollega Scholtes. Sitten edustaja Zdrojewski, teillä on puheenvuoro. Ponad 11 lat byłem prezydentem Wrocławia, więc e, mam pojęcie. Kiitoksia. Itse Wrocławin pormestarina yli 11 vuotta, eli tiedän millaisia nämä ongelmat ovat. Ja puhun nyt tästä, kun tässä mietinnössä puhutaan uudesta ja tärkeästä aiheesta. esittelijä on samaa mieltä siitä, että tätä voitaisiin käyttää lähinnä maataloudessa, mutta EU-lainsäädäntöä pitäisi harmonisoida myöskin, kun ajatellaan kaupunkien jätevesiä.